Sitten siirrytään näistä selityksiin. ensin Sver-mietinnöstä. Herra Jakolina. Sí, signora. Sì, signora Presidente, non v'è dubbio che questa relazione così Rouva puhemies, on ihan ilmiselvää, että tämä on askel eteenpäin tämä mietintö, kun lähdemme luomaan uusia koulutusmahdollisuuksia nuorille. Enemmän tutkimusta, enemmän innovaatiota, enemmän 2020 strategiaa, yhä ajankohtaisemmassa asiayhteydessä enemmän koulutusta, mutta enemmän myös yliopistoille sillä tavoin, että meillä todella olisi yhteistyötä nuorille, niille nuorille, jotka antavat lisäarvoa tällä tavoin kulttuurin edistämiselle. Meidän pitää rakentaa menestystarina koulutuksen avulla. Sehän on tämä mietinnön perusta ja sen takia meille äänestäneet myös tämän mietinnön puolesta. Enemmän liikkuvuutta, enemmän kapasiteettia työllisyyden tarjoamis, työllisyyden piiriin pääsyyn pitää taata paremmat mahdollisuudet. Jotkut, meidän pitää tarjota mahdollisuudet, kasvumahdollisuuksia kaikille nuorille. Mr. Koslik. Herra Koslik. Mr. Koslik. Herra Koslik. No, no, no it's for Mr. Koslik, not you, Mr. En tarkoita teitä, herra Posselt, vaan kyse pyydän herra Koslikia puhumaan. Za slovo. Vážený pan prezident, steni parlament. Podpori... Kiitoksia, herra puhemies. Olen tukenut aloitetta, joka koskee nuorisoliikkeellä. Siinä pyritään vähentämään koulupudokkaiden määrää vuoteen 2020 mennessä 15-10 prosenttiin ja kasvattamaan 31 prosentista ylöspäin ylioppilastutkinnon suorittajia. Jos tätä verrataan tätä asiaa amerikkalaisiin, siellä on 40 prosenttia ja 50 prosenttia. 14,4 prosenttia tällä hetkellä on 18-20-vuotiaita, 4-vuotiaita, joilla on vain toisen asteen tutkinto ja 21 prosenttia nuorista ovat työttöminä. Olen tukenut tätä aloitetta nuorisoliikkeellä arvioidaan, että 20, vuoteen mennessä on suurempi tarve yliopistotutkinnon suorittajille. Mr. Kalinowski. Herra Kainowski. Kiitoksia, rouva puhemies. Eurooppalaiset ohjelmat, joilla tuetaan nuorisoa, ne vaativat eh, välitöntä tukea, koska nämä ihmiset ovat mantereemme tulevaisuus ja he ovat puolustuskyvyttömättävämpiä. Meidän täytyy varmistaa heille asianmukainen koulutus, pääsy käyttämään kulttuuria ja että he pystyvät oppimaan vieraita kieliä ja pystyvät valitsemaan koulutuspaikkansa vapaasti. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia ja rahaa, jotta he voisivat itse varmistaa tämän itselleen. Positiiviset tulokset monista ohjelmista, joilla nuoria tuetaan, kuten Leonardo da Vinci ja Erasmus,

yksilöinä ja eurooppalaisina. kautta euroopan on sukupolvia, jotka tuomitaan köyhyyteen, työttömyyteen. Jopa syntymättömät sukupolvet on tuomittu velkaan Tämä liittyy rahaunioniin. Irlannissa on PKT pudonnut 20 prosenttia. Siellä on kapinoita ja protestointia näitä kuljetusohjelmia vastaan. Ja siltikin tiedämme, että ei se toimi. Kun pelastusohjelmat sovittiin vuosi sitten, niin idea oli se, että että tämä olisi lyhytaikainen hätäohjelma. Nyt näemme, että se ei onnistu ja silti jatkamme samaa politiikkaa Portugalissa ja Kreikassa jälleen. mieluummin kuin että myöntäisimme sen, että minkä suuren hinnan vaalipiirimme maksamat järjestelmät maksavat tästä petoksestamme. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien pritarėme pasiūlymams dėl rezultatų. Puhemies, olen erittäin iloinen, että tänään olemme hyväksyneet ehdotukset koskien nuoret liikkeellä hanketta. Näin pyritään tehostamaan koulutusta ja ammattikoulutusta ja tässä on selkeät suuntavivat ja nämä muodostavat hyvän pohjan edelleen kehittää koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmiä EU-ssa. Haluaisin ottaa esille useitakin aspekteja, jotka löytyvät näistä teksteistä. Ensinnäkin Nuoret liikkeellä hanke pyrkii saavuttamaan EU 2020 strategian päätavoitteita ja estämään varhaisen koulun keskeyttämisen 15-10 prosenttiin. Kuitenkin tästä puuttuu toimenpiteitä ja suositukset, jotka keskittyvät opettajien koulutuksen kehittämisen ja myös miten kehitämme ammatillista arvostusta. Opettajat itse asiassa vaikuttavat kaikkein eniten lasten kehitykseen ja meidän täytyy varmistaa tehdä kaikkemme sen puolesta, että Euroopan opettajat ovat todellakin parhaita. Olen, todellakin, olen tyytyväinen siitä seikasta, että komissio pyytää kattavaa strategiaa ja pyrkii edistämään epävirallista koulutusta ja antamaan myös avustusta koulujärjestelmän. Kiitoksia. Frau Präsidentin, heute ist hier der... Rouva puhemies, Tässä pyritään ener- Saksan ja Tsekin välillä nuorisovaihtoon ja tässä mietintö on erityisen tärkeässä asiassa, koska se kattaa kolme osaa. Verkostoituminen yliopistoissa, juuri Eurooppa-alueella ja raja-alueella, ammattikoulu, koska emme tarvitse pelkästään akateemisesti koulutettuja, ja kolmanneksi ennen kaikkea kielitaito. Ja haluaisin selkeästi, rouva puhemies, että rakastan Shakespearein kieltä, mutta on harmi, jos nuoriso puhuu vain yhtä kieltä, yhtä vierasta kieltä. Täytyy oppia myös pienempiä kieliä, naapureiden maiden kieliä, ja tätä toimintaa pitää tukea, koska sitten vain opitaan naapurimaan kulttuuri todellakin tuntemaan, kun alkaa kielestä. Ja tässä meillä on suuria tehtäviä ja mahdollisuuksia. Thank you, Mrs. Jaunjewska. Kiitoksia, rouva Jaunjewska. Mrs. Jaunjewska. Jaunjewska. Rouva puhemies, kiitos puheenvuorosta. Minua iloitsen kovasti siitä, että nuorisoliikkeessä on olennainen osa Eurooppa 2020 strategiaa. Olen myös tyytyväinen siitä, että mietintöstä tänään äänestettiin laittaa painoa koulutuksella myös muulle kuin viralliselle koulutukselle. Epävirallinen koulutus, jos se ymmärretään koulutuksena, jota antavat nuorisojärjestöt, kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistyö. Uskon, että tällainen koulutus auttaa nuorisoa tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi, opettaa ryhmätyötä ja mikä on hyvin olennaista, se antaa paremmat mahdollisuudet löytää työtä. Kiitoksia. Thank you. We now move to the... Sitten siirrymme Rova Hannibalin mietintöön varhaiskasvatuksesta. Ensin herra Kalinowski. Dziękuję Kiitoksia, rouva puhemies. Lapset ovat tulevaisuutemme. He luovat tulevaisuuden eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Sen vuoksi on niin tärkeää, että lapset tulevat aikaisin koulutuksen piiriin. Täytyy antaa heille positiivisia arvoja ja oikeita moraalisia malleja alusta asti, jotta saadaan solidi perusta koulutukselle ja täytyy kiinnittää huomiota myös opettajien koulutukseen. Täytyy pyrkiä tasoittamaan mahdollisuuksia niin, että jokainen lapsi, riippumatta siitä tuleeko hän maaseudulta tai kaupungista köyhästä rikkaasta perheestä, että hänellä olisi mahdollisuus koulutukseen ja kun äh, mahdollisuuksia tasataan, niin siinä pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti maaseutualueisiin. Lapsilla on siellä selvästi huonompi mahdollisuus käyttää koulutuspalveluja ja kulttuuripalveluja ja

Viime kesänä pystyin vierailemaan teidän vaalipiirissänne, rouva puhemies, ja vein lapseni sinne rannalle ja katselin sitten kahta tytärtäni, jotka rakentivat hiekkalinnaa. Siinä sitten tuli tietysti vuorovesi ja minulla ei ollut sydäntä sanoa, että vuorovesi on tulossa, se nousuvesi. Ja sama tunne oli, kun tätä äänestystä luin tänään. Meillä oli tämä eeppinen tapahtuma Tämä suuri talouden romahdus ja puhutaan varhaisoppimisesta, puhutaan ilon vaatimuksista, pitääkö Sarajevon olla kulttuuripääkaupunki. Kerron teille raavasta statistiikoista. 74 Länsi-Euroopan yhteiskunnissa oli 36 prosenttia maailman PKTstä. Nyt se on 26 prosenttia, 2020 se on 15 prosenttia. Kun huolehditaan varhaisoppimisesta ja propagandaa esitetään, EU-propaganda, niin muut elinvoimaisimmat maat, jotka ovat oppineet hajauttamisen hyveen, ottavat meidät kiinni ja menevät ohi. aš norėčiau sureaguoti į diskusijų metu šiandieną ryte. Kiitoksia puhemies. Haluaisin reagoida tähän keskusteluun ja siihen, mitä edustaja Tomaszewski sanoi. Ilmeisesti puolalainen on puolalainen vähemmistö Lietuossa, jotka eivät voi opiskella puolan kielellä. Haluaisin sanoa, että 200 000 puolalaista elää Lietuossa ja heille pitäisi antaa mahdollisuus saada kasvatusta, koulutusta puolan kielellä, kun taas Saksassa, jossa on kaksi miljoonaa puolalaista, siellä ei ole yhtä ainutta koulua, jossa voidaan opiskella puolan kielellä ja opetetaan puolaa. Liettuassa puolalaiset lapset voivat saada koulutusta puolan kielellä päiväkodeista yliopiston saakka. 22 prosenttia Liettuan vähemmistö, vähemmistöistä ei ole sitä mieltä, että virallisen kielen taito on mikään plussa, kun etsii työpaikkaa että, ja haluaisin kysyä herra Tomas Eskolta, onko hän sitä mieltä, että Puolassakin vähemmistöt kärsivät vastaavasti? Ďakujem pekne pani predsednička. Už v rozprave som povedala že, a ocenila, že pani Hannibal sa snažila... Olen arvostanut sitä, että Rava Hannibal yritti löytää konsensusta kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Huolimatta tästä äänestin tyhjää äänestyksessä ja se on sen vuoksi, koska uskon, että tämä mietintö ei ota huomioon subsidiariteettia. Esimerkiksi siinä, että se pitää hyvänä Barcelonan tavoitteita, mutta Barcelonan tavoitteet päätyivät fiaskoon. Ne olivat vain lukuja, jotka esitettiin jäsenvaltioille keskus keskustasolta Euroopasta. Tämä toimi, toimivaltuudet ja kompetenssit pitää jättää jäsenvaltioille. Heidän pitää päättää omista koulutuslaitoksistaan. Ei ole kyse pelkästään luvuista, kyse on myös laadusta ja kunkin yksittäisen jäsenvaltion omasta kulttuurista. Pahoittelen kovasti, etten voinut tukea tätä mietintöä, mutta perustavanlaatuisissa aspekteissaan se on vastoin periaatteitani. Sitten EU, Mauritania kalastussopimus vuorossa. Excuse me, madam. I, I, uh, was... Anteeksi puhemies. Minä halusin myös puhua tästä. Voinko vielä? For some others. Niin, Vážená pani predsednička, e, detstvo má nepochybne zásadný význam pre fyzický, psychický a sociálny rozvoj dieťaťa Lapsuudella on varmaankin tärkeä vaikutus tuleviin aikuisiin. Se tarkoittaa sitä, että koulutuksella on tärkein osa. Ja kun investoidaan koulutukseen, niin se on hyvin tärkeää yksilön kannalta. Luonnollisin tuki tällaiselle koulutukselle on suojella perhettä, koska periaatteessa vanhemmat ovat lastensa ensimmäisiä opettajia. Eli eikö puitteissa pitäisi mainita myös jotain siitä, että jos vanhemmat eivät huolehdi lapsistaan varhaisina vuosina, niin pitäisikö olla rangaistus? On tärkeää siis, että EUn pitäisi parantaa tilannetta perheissä ja sen valtioissa. Sitten kalastussopimus ja herra Hannan. Yhteisen kalastuspolitiikan tukijat ottavat usein esille, että kalat eivät tunnista kansallisia rajoja. Sepä se on tietysti omaperäinen kanta. Kuitenkin Omaisuusoikeudet ovat ainoa vakaa pohja säilytystoimille. Jos katsellaan, katsotaan maita, jotka suojelevat hyvin Norja, Falklandin saaret, Uusi-Seelanti, kaikki ovat tehneet tämän sen perusteella, että kapteenit tuntevat omistajuutta niin, että on kannuste pitää kalaa uusiutuvan resurssina. Valitettavasti yhteinen kalastuspolitiikka määrittelee kalakannat yhteisiksi resurssiksi, josta kaikki jäsenvaltiot pystyvät käyttämään yhtäläisesti. Tästä tulee siis tämä ekologinen tuho, joka on koskenut esimerkiksi Pohjanmeren kalakantoja. Viime vuosina on nähty migraatiota, että makrilli on mennyt yhteisen kalastuspolitiikan vesiltä Islannin vesille. Siitä tulee Islannin omaisuutta. Siitä ei kannata valittaa. Se on heidän hyvä onnea. Saattaa olla niin, että kääntyy toisinpäin. Ja jos meillä on sitten hyvä on niin jonkun vuoden päästä. Mutta tällä välin täytyy tunnistaa ihmisten omistajuusoikeudet näillä vesialueilla. Sitten julkisiin hankintoihin, herra Nikolasis. Te voitte puhua tästä aiheesta. Julkiset hankinnat. Also. Niin puhemies, minäkin halusin puheenvuoroa tästä aloitteesta koskien pk-yrityksiä. Kiitoksia. Joten kalataloussektorin kriisi johtuen öljyn hinnan noususta ja ensinnä herra Jaa. Vielen, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitoksia, rouva puhemies nousevat maailmanmarkkinahinnat öljyssä eivät ole ainut syy kalastussektorin kriisiin, koska polttoaineet ovat verovapaita ja nousevat hinnat kolkeskevat kaikkia kalastajia eu ja ulkopuolella. De minimis-säännön poistaminen, siihen pitäisi tarttua mahdollisuutena auttaa kalastajia teke, kalastamaan kestävästi. Ja jos polttoaine halpenee, niin ei se yksistään riitä. Ja vetoan jäsenvaltioiden tässä mielessä, että saadaan aikaan ratka- rakentavia ja innovatiivisia ratkaisuja. Presidenta, en primer lugar... Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluaisin ilmaista solidaarisuudeni kaikille niille ihmisille, jotka ovat, asuvat Lorkassa, Mursian alueella Espanjassa Haluan välittää survalitteluni perheille, jotka ovat menettäneet omaisensa ja niille tuhansille, sadoille, sadoille ihmisille, jotka ovat loukkaantuneet tässä. Minä äänestin tämän päätöslausumaisetuksen puolesta, minä, minun suu huolenaiheeni olisi tämä su, sektorin suuri huolestuttava tilanne tällä hetkellä öljyn hinnannousun takia. 60, 30 000 ei ollut enää, vaan 60 000 yritystä ovat kärsineet tästä kolme 5 vuoden aikana, mutta niitä voitaisiin auttaa kuitenkin. Tämä johtuu siitä, että meidän ei pidä ei pidä edettää minkäänlaista kasvua eu budjetissa tälle sektorille. Meidän pitäisi taata pysympää jatkuvuutta ja sosiaaliset aspektitkin pitäisi ottaa huomioon, eikä ja saisi ryhtyä kilpailutilanteen EUn jäsenmaiden välillä. Me, meidän pitäisi olla paljon mm, äh, aktiivisempia, jotta kalastajat eivät olisi riippuvaisia näistä fossiilista polttoaineista. Meidän pitäisi pystyä tar- tarjoamaan uusia mahdollisuuksia myös laivan Her- Herra Kelly. Kiitoksia puhemies. Äh. Kalatalous, niin kuin maatalouskin, on erittäin epävarma ala. Usein se on säänarmoilla ja kalastuksessa kiintiötilanne vaikuttaa ja tietenkin kalakantojen tilanne. Ja nyt on tämä äkkinen öljyn hinnan nousu vaikuttanut. Täytyy löytää lopullinen ratkaisu EU-ssa niin, että otetaan enemmän huomioon yleinen energiansaanti Erityisesti myös pitää tarkastella siten, miten voimme tutkia sellaisia alueita Euroopassa, jotka aikaisemmin on tutkittu, ehkä ei ollut taloudellisesti kannattava näin tehdä. Nyt tämä kaikki on muuttumassa. Jos me voisimme lisätä tuotantoa Euroopassa, niin tämä laskisi energian maailmanlaajuisesti ja me olisimme vähemmän riippuvaisia epädemokraattisista toimittajista energian suhteen. Kiitoksia. Kiitos sitten PK-yrityksiä koskeva aloite. Ensimmäinen puhuja näyttää olevan paikalla, toisena on herra Mikolasik. Thank you very much, madam, uh, for... Kiitoksia puhemies puheenvuorosta. Olen samaa mieltä kollegansa siitä, että aloite pk ja sen arviointien täytyy olla järjestelmällistä, ei vain jäsenvaltiossa, vaan myös EU-ssa. PK-yritykset ovat taloutemme selkäranka ja näin ne mahdollistavat yli 100 miljoonaa työpaikkaa. Kuitenkin tämä käytännöt osoittavat, että alueellisesti taloudellinen tuki innovaatiolle tai starttiapu PK-yrityksille, pienille innovaatioyrityksille on aivan riittämättömällä tasolla EU:ssa. Ja on sellaisiakin tutkimustuloksia, että vä- pankkien kautta 75 prosenttia 29 miljardista eurosta oli saatavilla, mutta vain 50 000 pienyritystä saattoi ottaa, saada näitä varoja, ja tällaisia yrityksiä löytyy vielä muutakin. Herra Mitchell. Uh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin sanoa muutaman sanan tästä aiheesta. Puhun kaikkien neljän puolesta EPPssä. Me tuemme vahvasti tämän äh, säännöksen <clears throat> ajatusta tukea PK-yrityksiä. Se on hyvin tärkeää Euroopan ja Irlanninkin taloudelle. Kuitenkin emme näe perusteluja siihen, että CCTB viitataan tässä mietinnössä. Mikä tahansa päivän muoto sitten näyttää olevankin, niin nyt esimerkiksi Saksassa sanotaan, että allaan epäillä tätä CCTBtä, joten autetaan kyllä pk-yrityksiä, mutta ei esitetä nyt propagandaa tähän tyyliin. On perusteluja CCTBtä vastaan ja puolesta ei oteta ideologiaa mukaan tähän, jossa pitäisi antaa kaikki mahdollinen tuki pk-yrityksille, mutta ei tässä muodossa. Me äänestimme CCTBtä vastaan, mutta emme koko mietintöä vastaan, koska emme nähneet siinä sellaista tukea, jota pk edelliset tarkastelevat, ja haluan tämän pöytäkirjaan. Thank you. Mr. Mitchell, I'm Kiitoksia, herra Mitchell. Esittäisin teille kysymyksen. Voisitteko kertoa, mitä nämä, tämä lyhenne tarkoittaa? Olen tyytyväinen koska alussa kuulin tässä liettua, niin CCCTP tarkoittaa Common Corporation Tax Base, y- y- y- vahvistettu yhteinen yritysverokanta. Kiitos. Varmasti vierailemme tässä arvostavat sitä, että oikeastaan tietävät, mistä me tässä nyt puhumme. please. I was just about to ask whether something... Ajoin juuri kysyä, että voiko joku olla ide- ideologiaa sen vuoksi, että se ei ole samanlaista kuin Irlannissa. Takkula. Herra Takkula. This is not a question of what's liked in Ireland or not liked in Ireland. Kyse ei ole siitä, mistä Irlannissa pidetään. Me olemme Euroopan parlamentin jäseniä ja esitämme kantamme. Enkä ota vastaan mitään kehotuksia siitä, että mitä pitäisi sanoa muilta jäseniltä. Emmekä meidän maassamme ole velvoitteita sitä tekemään sitä, mitä muissa maissa tehdään. Jokainen maa lähettää omat edustajansa tänne esittämään omat kansansa ja meidän kantamme tähän yhteiseen yritysveroon

tällainen mietintö on tehty ja näin ollen pyritään huomioimaan se että myös pohjoisilla syrjäisillä seuduilla olevat yritykset voisivat kilpailla tasavertaisesti muiden eurooppalaisten yritysten kanssa. Olen samaa mieltä siitä, mitä Mitchell sanoi. Yhteisestä yritysveropohjasta äänestin saman linjan mukaan, mutta haluan ottaa esille toisen asian. Nimittäin oli tarkistus väärennöksistä. Tämä on epäonnista, koska väärennetyt tuotteet tekevät suurta haittaa yrityksille kautta Euroopan. Ja siihen ei puututa tarpeeksi. Monet tulevat kolmansista maista ja hallitukset, niiden maiden hallitukset helpottavat niitä niin, että annetaan suojapaikkoja tuotteille, Euroopan meneville tuotteille ja niin edelleen. Meidän täytyy nimetä ja asettaa häpeään ja ryhtyä vastaan, vastatoimiin näitä valtioita vastaan, koska se aiheuttaa suurta haittaa laillisesti toimiville yrityksille. Ja nyt täytyy sanoa no more, tämä riittää. Seuraavaksi mietintö innovaatiounionista ja ensimmäinen puhuja on herra Belan. Kiitoksia, arvo puhemies. Nopeampi kasvu, tuottavuus, tehokkuus ja parempi kilpailukyky ovat paras tapa ratkaista talouden ongelmia. Siihen tarvitaan yhteistä toimintaa innovointien hyväksi. Tässä on tärkeää ottaa huomioon kansalaisten luovuus. Esimerkiksi niin, että annetaan työntekijöille vapaasti esittää ajatuksia työmenetelmien parantamisesta. Innovatiivisuutta tukeva tekijä on myös kulutus. Konkreettisena esimerkkinä se, että yhdistetään kansalaisten luovuus haluun käyttää uusia teknologioita. Esimerkiksi kun eurooppalaiset kuluttajat työstävät esimerkiksi iPhone-sovelluksia. Innovaatiounionin toteuttamisessa on tärkeää se, että vahvistetaan tietopohjaa niin, että lähennetään toisiinsa yrityksiä, tieteellisiä tutkimuslaitoksia ja itse kansalaisia. Tähän toimintaan täytyy saada täysimääräisesti mukaan myös viranomaiset ja paikallishallinto. Innovatiivisuuden tavoite on ylläpitää korkeaa hyvinvoinnin tasoa Euroopassa. Toivon, että ehdotetut yhteiset toimet myötävaikuttavat innovointiprosessin tukemiseen ja talouden vakattamiseen. Hyväksyn siis mietinnön. Kiitos. Kiitoksia, herra Jao. Puhemies, eilen en pystynyt valitettavasti osallistua keskusteluun, saada puheenvuoroa siis, mutta haluan liittyä niihin puheen, puhujiin, jotka ovat painottaneet sitä, että innovaatio ja tutkimus sitä täytyy tehdä myös maatalousalalla. Maatalous on modernia ja siellä tapahtuu myös innovointia. Eurooppalainen maatalous, sillä on ainakin kolme suurta haastetta. Ensinnäkin kyse on siitä, että täytyy taata elintarvikkeiden tuotanto, sitten ympäristön suojelun korkeataso täytyy taata ja kolmanneksi on kyse energiantuotannosta. Nämä tavoitteen asettelut ovat osittain ristiriitaisia, mutta ne tarvitsevat tieteellistä pohjaa nyt ja myös tulevaisuudessa przewodnicząca! głosowałem za sprawozdaniem unia innowacji innowacyjność. äänestin innovaatioiden puolesta. se on tärkeä osa eh, Euroopan talouden kannalta. Perustavanlaatuinen asia on kuitenkin innovaatioiden tukeminen erityisesti PK-yrityksissä ja sen vuoksi tämä täytyy ottaa huomioon erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, jos, jotka laahaavat perässä. Ja juuri tällä sektorilla se on ratkaiseva Euroopan kilpailijan kannalta tulevaisuudessa, kun kilpaillaan su- muiden suurten talomahtien kanssa. Ja kannattaa muistaa, että Ernst Young tutkimukset osoittavat, että jos pienissä yrityksissä että pankit eivät tue tarpeeksi pk-yrityksiä innovaatiotoiminnassa. Eli meidän pitäisi tehdä enemmän, jotta jäsenvaltioita saadaan houkuteltua tukemaan pk-yrityksiä. Ilman tätä tukea emme pysty vastaamaan tiukentuvan kilpailtuvaan talouden maailmassa. Kiitoksia, sitten herra Kuski. Kiitoksia, rouva puhemies. Tuin tätä mielenkiintoista ja kattavaa mietintöä, joka koskee Euroopan soveltumista kriisin jälkeiseen maailmaan. Toivon, että tällä pystytään vähentämään eroja kehitystasossa eri jäsenvaltioiden välillä – ja että pystytään tukemaan intellektuaalista liikkuvuutta. Meidän täytyy antaa enemmän määrärahaa innovaatioihin ja tutkimukseen uusissa jäsenvaltioissa. Kannattaa kehottaa hallituksia siihen, että sen lisäksi, että lisätään budjeteissa tutkimusmenoja, niin täytyy asettaa minimibudjetti, joka täytyy äh, laittaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Nämä panostukset, niitä ei pitäisi rajoittaa. Niiden ei pitäisi rajoittaa ny, äh, tähänastisia prioriteetteja, kuten kohesiopolitiikka ja aluepolitiikka, koska ne täyttävät hyvin roolinsa. Tack, fru talman. Eh, trots att vi vet att... Kiitoksia puhemies. Pitää muistaa, että innovaatio on äärimmäisen tärkeää taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle Euroopassa, mutta tästä huolimatta EU ei ole oikeastaan hankkinut minkäänlaista kattavaa järjestelyä innovaatiokysymyksessä. Siksi onkin hyvä, että olemme saaneet ehdotuksen komissiosta. Ja komissiosaari Quinn Kunnilta. Tässä asiakirjassa innovaatiounionista unionista kun hyväksymme näitä sääntöjä, pitää varmistaa, että pyrimme yksinkertaistamaan asioita. Kyse on siitä, että vähennetään byrokratian määrää. On äärimmäisen tärkeää, että se on onnistunut joka ikinen tutkija, teollisuuden edustaja, joka ikinen pienyritys tämän sanoo toistuvasti. Sillä jos he haluavat käyttää EU-varoja, niin kaikkein vaikein asia heillä on juuri tämä byrokratiapuoli. Meidän täytyy myös varmistaa, että me saamme paljon tehokkaamman äh, johtojärjestelmän. Äh, Meidän pitää keskittyä laajoihin projektiin eikä levitellä rahoja ympäriinsä pikkuisiin hankkeisiin. Ja myöskin innovaatiounioni voi olla todella hyödyllinen väline, kun pyrimme ratkaisemaan ympäristön ongelmiamme. Seuraavaksi siirrytään ilon yleissopimukseen. Herra Repo

työntekijöiden olosuhteet kotitalouksissa. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että työntekijät tällä alalla, nehän ovat usein naisia, heillä on oikeus asianmukaiseen palkkaan ja asianmukaisiin sosiaalisiin sosiaaliturvaan. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että juuri tällä alalla on paljon epäoikeudenmukaisuutta ja tapahtuu uskomattomia asioita. Mutta pyydän myös tässä toimeenpanossa että otetaan huomioon myös byrokraattinen rasite. Saksassa esimerkiksi, että kun yksityisellä puolella ottaa työhön, niin siinä täytyy ottaa sitten veroneuvoja mukaan sen vuoksi, että byrokraattinen rasite on niin suuri ja nämä lakivaatimukset niin monimutkaisia. Se maksaa aikaa ja rahaa Ja sitten tämä johtaa siihen, että maksetaan käteisenä ja ot- otetaan osa jopa tiedostamatta harmaaseen työvoimaan. Thank you. We now move... Seuraavaksi siirrytään käsittelemään antibioottista vastustuskykyä. Herra Jaa, teillä on jälleen puheenvuoro. Rouva puhemies, olisi voinut jäädä seisomaan. Tästä, näistä ongelmista Minähän olen äh, oppinut ma- niin haluaisin sanoa, että ensinnäkin on tärkeää vaatia, että antibioottien käyttöä erityisesti eläinten osalta vähennetään niin vähän kuin mahdollista sen pitäisi olla tämä ratkaisu tässä asiassa ja perusta toiminnallemme. Toiseksi tarvitsemme IST-analyysiä. Se tarkoittaa analyysiä siitä, että mitä itse asiassa jäsenvaltiossa tapahtuu tällä alalla, ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy ottaa osa tähän analyysiin. Kolmanneksi tarvitsemme edelleen tieteellistä tutkimusta, täytyy analysoida näitä vaaroja, ja myöskin, jotta voidaan vastustaa näitä vaaroja. Sitten tarvitsemme sitä, että ideologialla ei korvata tieteellisyyttä. Kiitoksia. Uh

arvoisa puhemies, eurooppalaisten maiden kulttuuriperintö on itseisarvo. Jäsenmaat ovat toki erilaisia kulttuurin suhteen, mutta niillä on jo maailmalla tunnettu tuotemerkki, jonka avulla ne pystyvät houkuttelemaan muiden maiden kansalaisia ammentamaan meidän kulttuuristamme. EUn e poliittinen ja taloudellinen asema, sitä voidaan kohentaa tukemalla sen kulttuurista identiteettiä. Tärkeä osa kulttuurissa on uusilla teknologioilla, jotka myötävaikuttavat myös perustavien ihmisoikeuksien toteutumiseen. Erityisesti maissa, joissa on sensuuri voimassa, kansalaisten toiminta ja tiedon saamista voidaan toteuttaa verkon avulla. Unionin pitää siksi tukea internetin vapautta globaalisti. Näin voidaan vaikuttaa kulttuurin ja tietoisuuden kehittymiseen suljetuissa yhteiskunnissa. Myös nuori sukupolvi tarvitsee yhtenäistä strategiaa liikkuvuuden osalta, jotta voidaan paremmin kehittää tiedettä ja kulttuuria. Tuen toimia, jotka liittyvät kulttuuridiplomatiaan. Sitä voidaan tukea myös parlamentaaristen valtuuskuntien työllä, joten hyväksyn mietinnön ja äänestin sen puolesta. Kiitoksia, rouva puhemies. Mietinnössä huomiot ovat hyvin osuvia ja arvokkaita. Sanotaan, että EU täytyy toimia kaikkialla maailmassa sananvapauden, lehdistönvapauden ja audiovisuaalisten medioiden vapauden puolesta. Osuva on myös huomio, jossa vedotaan komissiota puhumaan internetin vapauden puolesta ja sen uhistahan voimme lukea yhä useammin. Näitä eurooppalaisia perustavanlaatuisia arvoja tuemme, mutta tietysti vähän surullisena äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tietoisuus siitä, että kun näistä perustavanlaatuisista arvoistamme muistutamme maailmalla, niin unohdamme usein sen, että niitä rikotaan myös meillä. EUn jäsenmaissa. Esimerkki on esimerkiksi se, mitä Puolassa tapahtuu niitä tie- lehtimiehiä vastaan, jotka suhtautuvat hallitukseen kriittisesti. Heitä erotetaan tiedotusvälineistä ja esimerkiksi Zetspospolita lehti on kriittinen hallitusta vastaan. Se on toiseksi suuri lehti Puolassa ja sillä on vaikeuksia.

ihmisoikeudet ovat yksi keskeinen osa myös juuri tätä kulttuurista ulottuvuutta kun euroopan unionista puhutaan. tämä on tärkeää muistaa ihmisoikeudet demokratia tämä kova ydin. tätä meidän pitää viedä eurooppalaisessa ulkopolitiikassa myös voimakkaammin esille eikä vain pelkästään tarkastella asioita puhtaan talouden kautta. tuin tätä mielenkiintoista mietintöä ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuudesta. EU siis toimii koko maailmassa ja tukee lehdistön ja sananvapautta ja vapaata pääsyä arvioidaan meriin, miksi tätä ei tukisi. Kuitenkin tulee se vaikutelma, että kiinnitämme liikaa huomiota EUn ulkopuoliseen tilanteeseen ja liian vähän kiinnitämme huomiota äh, esimerkiksi puolen standardeihin. Esimerkiksi Hallituskoalitio on alkanut massairtisanomiset journalistien osalta. Ja näitä vaikeuksia joutuneita yhdistää kriittisyys hallitusta kohtaan. Jacek Sobala, Anita Garkas, Jacek Karnoski tai Tsiski Lesekski on erotettu. Joona Lihotska, Rafał Sienkiewicz, Jan Pospieszalski, Grzegorz Tarnet Korpsi, Bronisław Wilstein, Wojciech Sterowski. Tässä on vain muutamia esimerkkejä monien joukossa. Tämä on häpeä koko EUlle, tämä sananvapauden rajoittaminen Puolassa. Kiitoksia. Nyt oikeastaan tarvitsen herra takkula hiukan tänne. Viimeinen mietintö, Sanchez Smith mietintö kulttuuriteollisuuden luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotto. Ja sitten puhutaan vielä Sarajevosta, kulttuuripääkaupunki. Te olette pyytäneet äänestysselitystä molemmista näistä. Te saatte kaksi minuuttia peräjälkeen. Kiitoksia arvoisa puhemies. Ensinnäkin Sanse Smithin mietintöön haluan todeta, että on erittäin tärkeää, että nyt euroopan unionissa tunnustetaan luovan teollisuuden ja kulttuurin vaikutus myös euroopan unionin talouden kasvuun. se on todellakin merkittävä kaksi kuusi prosenttia bruttokansantuotteesta tulee nimenomaan luovien alojen kautta ja se työllistää kolme yksi prosenttia euroopan unionin työntekijöistä joten voi todeta että viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana se on ollut kasvuala ja se tulee olemaan sitä jatkossakin. mutta kun me puhumme kulttuurisesta ulottuvuudesta niin silloin on myös tärkeää muistaa se että se on muutakin kuin vain talouden kasvua se on myös kasvua ihmisyyteen ja tätä koskaan ei pidä unohtaa kun puhutaan kulttuurista. tässä suhteessa kulttuurin vaikutusta ei pidä mitata vain aina bruttokansantuotteen kasvun kautta vaan pitää ymmärtää että ihminen syntyy elämään ei vain oravanpyörään kasvattamaan bkt ta vaan myös ainutkertaista ihmisarvoista elämää ja sillekin täytyy luoda olosuhteita ja edellytyksiä. tässä suhteessa meidän euroopan unionin jäsenenä on hyvä tämä muistaa koska liian usein tämä unioni avautuu meille kapeasti vain taloudellisena yhteistyöelimenä ja me unohdamme niin laajemman isomman kuvan. sarajevosta kulttuuripääkaupunkina vuonna kaksituhatta neljätoista haluaisin sanoa että toivon että tämä hanke toteutuisi. se on meillä kulttuurivaliokunnassa ollut yhteinen ajatus ja hanke johtuen siitä että vuonna kaksituhatta neljätoista tulee sata vuotta kuluneeksi ensimmäisen maailmansodan syttymisestä joka lähti juuri sarajevosta liikkeelle. tavallaan se symboloi sitä kehitystä mitä euroopassa on tapahtunut ja haluamme niin olla todistamassa että vuosi kaksituhatta neljätoista olisi vuosi josta sitten seuraisi pitkä rauhanjakso tai jatkuisi tämä pitkä rauhanjakso joka on jo alkanut mutta myös baltian maat tulisivat mukaan tähän rauhan ja vakauden kehitykseen voimakkaammin ja tällä olisi varmasti laajempaa merkitystä koko laajemmalle euroopalle pan euroopalle. kiitoksia. Uh, kiitoksia. Tähän päättyvät äänestysselitykset ja istunto keskeytetään ja jatketaan kello kolmelta iltapäivällä. Kiitos.